Bene. Eh, signore, e signori. Eh. Hyvä on, hyvät naiset ja herrat. Puhun italiaa, josten jos voitte eh, laittaa kuulokkeet. Eh, niin, haluaisin aloittaa kulttuurivaliokunnan, kulttuurikoulutusvaliokunnan kuulemistilaisuuden. Ja haluan toivottaa tervetulleeksi komission jäsenehdokkaas Tibor Navracicin ja ähm, haluan sanoa äh, muutaman sanan tässä aluksi. Tämä kuuleminen on, kuten hän tietää, meille erityisen tärkeä, mutta ei pelkästään kulttuurivaliokunnalle, äh, jota minulla on kunnia johtaa, vaan myös ITRE-valiokunnalle ja PETI-valiokunnalle ja kiitän näiden valiokuntien jäseniä paikallaolosta. ITREn assosioitunut valiokunta ja PETI kutsuttu tänne. Tämä osoittaa, että kulttuuri ja luovuus, niillä on ihan itseisarvonsa. Eh, niillä on myös taloudellinen ulottuvuus ja sosiaalisen innovaation ulottuvuus. Mm, koulutuspolitiikka ja pätevyyksien muodostaminen sekä nuorisopolitiikka ja Euroopan kansalaisuus, sen täytyy olla, niiden täytyy olla tärkeämmällä sijalla Eurooppa 2020 strategiassa. Meille ne ovat erittäin tärkeitä aiheita, jotta eh, Euroopan unionin perussopimusten perusperiaatteet toteutuvat, mutta myös jotta nähtäisiin millainen kuva meillä on Euroopasta ja millaista inhimillistä ja yhteiskunnallista kehitystä odotamme. Siksipä, hyvä komission jäsenehdokas, emme voi alle emme voi unohtaa niitä huolenaiheita, jotka ovat nousseet esiin Euroopassa viime päivinä. Teillä on varmasti mahdollisuus nyt täällä äh, kuulemistilaisuudessa, jos järjestetään vastavuoroisuuden kunnioituksen hengissä, niin teillä on mahdollisuus osoittaa, että äh, tuette perussopimusten ähm, vaatimuksia ja että pystytte hoitamaan tehtävänne riippumattomasti. Haluaisin nyt kertoa teille tästä menettelytavasta, joka meillä on kuulemistilaisuuden järjestämisessä. Kuten tiedätte, parlamentin työjärjestyksen 16 lisä, lisäosassa sanotaan, että valiokunta arvioi komission jäsenen yleisten pätevyyksiensä, Eurooppa-sidonnaisuutensa pohjalta ja myöskin hänen tulevan salkkunsa ja tiedotus kykynsä pohjalta. Nämä ovat, nämä, tämä on tämä tausta tässä ja me teille on lähetetty nyt jo valmistelevat kysymykset ja näiden, vastaukset näihin kysymyksiin on jaettu kaikille jäsenille kaikilla kielillä ja ne löytyvät asiakirjoista yhdessä ehdokkaan ansioluettelon kanssa. Ja nyt ehdottaisin, että järjestämme kuulemistilaisuuden seuraavalla tavalla. Aluksi komission jäsen ehdokas Navracicilla on mahdollisuus puhua maksimissaan 15 minuuttia ja hän voi tehdä, pitää tällaisen alustuspuheenvuoron ja tämän alustuspuheenvuoron jälkeen meillä on mahdollisuus 45 kysymykseen jäseniltä. Tämä keskustelu tehdään tällaisella pallottelutavalla, eli minuutti on aikaa esittää kysymys ja sitten kaksi minuuttia vastata. Ensimmäisellä kierroksella tulee, meillä on kysymys jokaisesta poliittisesta ryhmästä ja sitoutumattomilta ja sen jälkeen meillä on myös kysymyksiä ITRE-valiokunnan ja PETI-valiokunnan jäseniltä. Ja kun kysymykset on esitetty, kysymys- ja vastauskierrokset on äh, tehty, niin sitten lopuksi komission jäsenehdokkaalla on mahdollisuus viiden minuutin loppupuheenvuoroon. Meillä on nyt 20, 23 kielen tulkkaus ja maltan kielen tulkkausta meillä ei ole, olen pahoillani, mutta sitä meillä ei ole. Tämä kuulemistilaus välitetään internetissä parlamentin sivuilla ja sitä voidaan seurata myös jälkeenpäin nauhoituksena. Ja koska tämä tilaisuus tulkataan, niin pyytäisin teitä, että te puhuisi liian nopeasti. Ja nyt annan herra Navracicille puheenvuoron 15 minuuttia. Dear President, Mrs. Costa. Hyvä puheenjohtaja, Rova Kosta, varapuheenjohtajat, koordinaattorit, kunnianarvoiset jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On suuri kunnia olla keskuudessanne tänään. Tänään enemmän kuin koskaan te, Euroopan parlamentti ja sen jäsenet, annatte muodon uudelle Euroopan unionin komissiolle. Ennen kuin esittelen visioni salkkuni asioihin liittyen, haluaisin sanoa muutaman sanan siitä, miksi olen niin iloinen siitä, että olen täällä tänään. Komissiona oleminen tarkoittaa sitoutunutta eurooppalaista se, että on komission jäsen, silloin edustaa Euroopan intressejä, ei muita eru- intressejä. Se, että on komission jäsen, se tarkoittaa Euroopan kansalaisten palvelemista. Ei ole suurempaa kunniaa kuin vastata tähän kutsuun. Te tiedätte ja minä tiedän, että Euroopan unionin ja Unkarin suhteet ovat käyneet läpi vaikeita aikoja. Me olemme olleet eri mieltä joistakin tärkeistä kysymyksistä ja olemme tapelleet kovaan ääneen pitkään. Mutta yksi suurista hyveistä, joka Euroopan unionilla on, on se, että se antaa meille tilan, jossa me voimme ratkaista erimielisyytemme avoimesti, demokraattisella tavalla ja rauhanomaisella tavalla. Kun työstämme erimielisyyksiämme, olivatpa ne kuinka vaikeita tahansa, ne vahvistavat meitä sekä yksittäisinä maina että unionina. Loppujen lopuksi meitä yhdistävät samat eurooppalaiset arvot. Ihmisarvo, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Nämä ovat arvoja, joihin olen syvästi ja henkilökohtaisesti sitoutunut. Tänä iltana haluan jakaa kanssanne visioni koulutuksesta, kulttuurista, nuorisoasioista ja kansalaisuusasioista. Haluaisin puhua siitä työstä, jota meidän täytyy tehdä yhdessä. Jos lukee sanomalehtiä, niin saattaa saada sellaisen kuvan, että minun salkkuni ei ole se kaikista tärkein mutta minä olen tästä eri mieltä. Mikä haaste on kiireellisempi kuin nuoriemme tulevaisuus? Mikä ongelma on huolestuttavampi kuin nuorisotyöttömyys, joka on joissakin maissa yli 50 prosenttia? Mikä tehtävä on tarpeellisempi kuin se, että antaisimme tuleville sukupolville paremman alun elämään? Ja mikä voisi olla kallisarvoisempaa Euroopan unionille kuin sen oma kulttuuri ja identiteetin tunto? mitä sektoreita täytyisi suojella ja, ja vaalia enemmän kuin kulttuuria ja luovia teollisuuksia. Mehän olemme jaettujen arvojen yhteisö. Kunnianarvoisat jäsenet, Minun mielestäni tämä salkku on aivan yhtä tärkeä kuin mikä tahansa muu salkku. Jos me haluamme rakentaa uudelleen talouden, joka on oikeudenmukainen ja kestävä, meidän täytyy lähteä liikkeelle koulutuksesta. Meidän täytyy valmistaa nuoriamme monikulttuuriseen ja nopeasti muuttuvaan maailmaan. Jos me haluamme, että taiteilijamme ja luovat ammatit löytävät uusia yleisöjä, Euroopassa ja muualle. Meidän täytyy antaa niille välineet äh, selvitä hengissäkin delikaatilla aikakaudella. Äh, koulutus, kulttuuri, urheilu ja kansalaisosallistuminen, sillä saadaan ihmispotentiaali liikkeelle. Me emme ole taloudellisia voimavaroja, me emme ole osia koneessa. Ihmisinä me löydämme merkitystä suhteistamme muiden kanssa. Meistä tulee kokonaisia ainoastaan, kun olemme osa jotakin suurempaa kokonaisuutta. Salkkuun liittyvät asiat toteutetaan suurimmaksi osaksi kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla mahdollisimman lähellä kansalaisia, ja näin sen tuleekin olla. Mutta olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka, joiden mielestä Euroopan unionilla täytyy olla johtava rooli. Meidän täytyy auttaa jäsenvaltioita ja sidosryhmiä vastaamaan kiireellisiin haasteisiin, jotka jaamme. Haluan modernisoida koulutusjärjestelmää ihan esikoulusta tutkinnon jälkeisiin opintoihin saakka. Haluan varmistaa, että meillä on motivoituneita, koulutettuja opettajia, joiden työ tunnustetaan. Haluan, että koulut ja yliopistot ottavat käyttöönsä uusia teknologioita. Haluan varmistaa, että me saavutamme Eurooppa 2020 tavoitteet. Haluan, että useampi saa korkeakoulutusta ja että yhä harvempi jättäisi koulun kesken. Nuori, joka eh, jättää koulun kesken, on jo lähtökohtaisesti sosiaalisesti epäsuotuisessa asemassa jo ennen kuin varsinainen elämä on edes ehtinyt alkaa. Hyvät kollegat, minun prioriteettini seuraavalle viidelle vuodelle ovat selviä. Ensinnäkin meidän täytyy asettaa koulutus Euroopan unionin kasvu- ja työllisyyssuunnitelmien sydämeen. Tästä syystä Jean-Claude Juncker pyysi minua tukemaan investointipakettia, jonka hän tulee esittelemään eh, kolmen kuukauden sisällä. Tänä päivänä sitoudun viemään tätä päämäärää eteenpäin heti mandaatin alettua ja joka vuosi, kun komissio tekee maakohtaisia suosituksia jäsenvaltioille. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy painostaa hallituksia hallituksiamme, jotta ne investoivat opettajiin ja uusiin luokkahuoneiden teknologioihin ja uudistamaan opetusohjelmia ja opetusmenetelmiä silloinkin, kun jäsenvaltioiden täytyy korjata julkisen talouttaan, niin on tärkeää, että pidetään kiinni sijoituksesta koulutukseen. Haluan myöskin varmistaa, että kulttuuri ja luova teollisuus kukoistaa digitaalisessa maailmassa. Me olemme johtoasemassa, mitä tulee luovaan sisältöön, ja meidän tulisi olla ylpeitä tästä. Äh, lupaan teille tänään, että mitkään kauppaneuvottelut millään, missään puolella maailmaa eivät tule vesittämään kulttuurin roolia. Ja haluaisin siteerata Jean-Claude Junckeria. Hän on sanonut, että me emme tule uhraamaan Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta vapaakaupan alttarilla. Voin vakuuttaa teille, että jos tekijänoikeusjärjestelmää uudistetaan, silloin edistämme äh, taiteilijoita ja luovan, luovien ammattien harjoittajia koska he ovat kulttuurisen monimuotoisuuden keskiössä. keskiössä. Tulen varmistamaan, että kaikki eurooppalainen toiminta vaalii tätä ainutlaatuista kulttuurin luonnetta sopimusten mukaisesti. Haluan, että yliopistoistamme tulee maailman parhaita. Nämä ovat Euroopan kallisarvoisimpia instituutioita. Ne ovat yhteiskuntiemme pilareita ja ne ovat täysin välttämätön innovaation lähde. Keski-Euroopassa ennen vuotta 1989 ne olivat vapauden linnakkeita, jotka pitivät vapaan ajattelutavan hengissä tänään. Monet niistä eivät ole vielä avanneet porttajansa ulkopuoliselle maailmalle. Monen täytyy vielä mukautua yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin muutoksiin, mutta haluaisin vakuuttaa teille, että Euroopan unionin komissio tulee käyttämään kaikki välineet hyväksi, jotta yliopistoja modernisoidaan ja luodaan laajemmat suhteet laajempaan yhteiskuntaan haluan muuttaa tämän tietotriangelin koulutuksen, tutkimuksen ja yritysmaailman välillä todelliseksi kumppanuudeksi. Meidän täytyy jatkossakin sijoittaa eurooppalaisen innovaation ja teknologian instituuttiin EIT ja Marikuri toimiin. EIT on projekti, joka on jo muuttanut tapaa, jolla ajattelemme innovaatiota. Olen hyvin kiitollinen parlamentille tuesta, jota se on EITlle antanut. Meidän tulee tehdä yhteistyötä, jotta tässä tulee entistäkin menestyksekkäämpi levittämällä sen toimia koko Eurooppaan. Myöskin yhteinen tutkimuskeskus, sen tulen asettamaan eurooppalaisen politiikan teon keskiöön. Me tarvitsemme politiikan taustalle kunnollista tutkimusta yhteinen tutkimuskeskus on erinomainen hieno aivo meidän ajattelumme keskiössä ja haluan, että kaikki hyödymme tästä. Neljäs prioriteettini on se, että tulen tekemään tiivistä yhteistyötä Marian Taisenin kanssa. Hän vastaa työllisyydestä ja sosiaalista asioista ja yhdessä me tulemme tekemään kaikkemme taistellaksemme nuorisotyöttömyyttä vastaan. Tiedän, että Euroopan unioni on vain yksi osa ratkaisua suurin osa kovasta työstä täytyy tehdä jäsenvaltioissa, mutta tulen tukemaan näitä ponnisteluja osoittamalla resursseja tähän valtaisaan haasteeseen ja uskon, että yhdessä me voimme saada aikaan muutoksen. Teidän tuellanne ja kun teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, me voimme auttaa nuoria siirtymään työmaailmaan. Me saavutamme tämän modernisoimalla koulutusjärjestelmämme niin, että se, ne tukevat tämän vuosisadan työmarkkinoita tukemalla nuorisotakuuta, rahoittamalla uusia kumppanuuksia yliopistojen, koulutuslaitosten ja yritysmaailman välillä, parantamalla oppisopimusten laatua ja antamalla nuorille eh, kaikki ne hyödyt, joita voidaan saada luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvasta oppimisesta. Viides prioriteetti, haluan tuoda nuoret mukaan politiikan tekoon. Euroopan nuoret, heillä on edessään ennen, ennennäkemätön haaste. Talouskriisi ei ole ajanut ainoastaan työttömyyttä kroonisille tasoille monissa maissa, vaan se on herättänyt kysymyksiä nuorten paikasta yhteiskunnassa. Monilla, monet nuoremmat tietävät asioista paremmin ja heillä on paremmat yhteydet kuin aikaisemmilla sukupolvilla somen ansiosta, mutta heillä ei ole ainoasti äh, usein vaka, vahvaa poliittista ääntä, jolla he voisivat muuttaa yhteiskuntaa ja tämän haluan muuttaa. Meidän rakennettu dialogi nuorisoryhmien kanssa on jo osoittanut arvonsa. Meidän täytyy löytää uusia kumppaneita haluan kehittää uusia foorumeita, jossa voimme saavuttaa miljoona nuorta seuraavan viiden vuoden aikana. Tämä olisi merkki todellisesta muutoksesta osallistuvassa demokratiassa ja se olisi todellinen tuki niille ponnisteluille, joita parlamentti on tehnyt saavuttaakseen nuoret. Kuudes prioriteettini haluan antaa uutta merkitystä Euroopan kansalaisuudelle. Eurooppalainen kansalaisuus, siinä on kysymys enemmästä kuin pelkistä sopimuslausekkeista. Siinä on kysymys enemmästä kuin yhteisestä passista ja siinä on kysymys enemmästä kuin lisästä omiin kansallisiin kansalaisuuksimme sen tulisi olla asia, jota me elämme ja hengitämme, joka vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme, asia, joka rakentaa eurooppalaista identiteettiä ja joka sopii yhteen muihin oman itsemme osioiden kanssa. Ja tästä salkusta on hyvä lähteä liikkeelle. Koulutus, nuoriso, kulttuuri ja urheilu, kaikki nämä politiikat ja ohjelmat, niillä rakennetaan kansalaisuuden tunnetta meidän ohjelmamme Eurooppa kansalaisille, sillä lisätään eurooppalaisten tietoisuutta yhteisestä historiasta ja jaetuista arvoista. Se auttaa ihmisiä ymmärtämään, mitä Euroopan unioni tekee heidän eteensä. Minun tittelistäni ei löydy sanoja urheilu ja monikielisyys, mutta ne ovat erittäin suuri osa työtäni ja olen iloinen, että olen saanut ne vastuualueellemme alueellinen. Ensimmäistä kertaa eurooppalainen ruohontaso urheilussa on käytettävissä 300 miljoonaa euroa, jolla me voimme tukea nuoria urheilijoita ja voimme taistella väkivaltaa ja syrjintää vastaan, dopingia ja sopupelejä vastaan. Me tulemme myöskin lanseeraamaan eurooppalaisen urheilun viikon ensimmäistä kertaa ensi vuonna kielten oppimisen tukeminen ja kielellisen monimuotoisuuden edistäminen, siinä meillä on myöskin vahvoja välineitä. Erasmus Plus-ohjelma, ohjelman mukaisesti kielten oppiminen ja kielellinen monimuotoisuus on yksi sen kuudesta tavoitteesta ja toivon mukaan voimme tehdä yhteistyötä, jotta käytämme tätä hienoa mahdollisuutta hyväksemme, jotta edistäisimme kaikkia eurooppalaisia kieliä perusoikeuskirjamme vaatii myöskin, että me kunnioitamme kielellistä monimuotoisuutta ja tulen tekemään herra Timmermansin kanssa tiivistä yhteistyötä, jotta tästäkin pidetään huolta. Olen tässä esitellyt teille suuria haasteita ja vastatakseni niihin tarvitsen teidän tukeanne. Vaikkakin onnistuisimme, me emme näe hyötyjä heti. Kuten keskiaikaisten katedraalien arkkitehditkään me emme ehkä koskaan näe lopputulosta työstämme, mutta olen valmis tähän tehtävään ja toivon mukaan lähdette mukaani tähän työhön. Haluaisin lopettaa puheenvuoroni optimistisesti. Meidän tulisi kaikkien rohkaistua äh, näistä hienoista välineistä, joita meillä on käytettävissämme. Erasmuksesta on tullut yksi Euroopan unionin kallisarvoisimmista keksinnöistä. Se symbolisoi tärkeitä arvoja avoin mobiliteetti, avoimuus, mobiliteetti ja tahto tavata ja mm, ymmärtää muita. Se auttaa meitä rakentaa eurooppalaista identiteettiä, jota me niin kiireellisesti tarvemme. Olen, on suuri kunnia ottaa vastuuta uudesta Erasmus Plus-ohjelmasta ja haluan varmistaa sen, että se saa riittävän rahoituksen ja tiedämme, että me emme sen rahoitusta aseta vaaranalaiseksi. Aikaisemmin tänä vuonna me käynnistimme uuden ohjelman ja meidän, tarko- meidän velvollisuutena on varmistaa se, että ihmiset pääsevät opiskelemaan ja tekemään työtä ja tekemään vapaaehtoistyötä muissa maissa. Nämä ovat minun prioriteettini seuraavalle viidelle vuodelle. Meillä on paljon työtä, meidän täytyy kuulla kansalaisia ja nuoria etinkin on suuri kunnia palvella eurooppalaista tarkoitusperää ja tulee olemaan suuri kunnia palvella tätä valiokuntaa ja parlamenttia. Yhdessä me voimme saavuttaa suuria asioita ja meidän tulisi lähteä liikkeelle välittömästi. Kiitos. Thank you. Thank you. Kiitoksia, herra Navracic, äh, puheenvuorostanne.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 Kiitos, rouva puheenjohtaja. Herra Navracic, vuodesta 2006 EU on ollut mukana Unescon yleissopimuksessa, joka liittyy kulttuuriin. perinnön suojelemiseen. Myös Unkari on allekirjoittanut sopimuksen. Kulttuuri liittyy luonnollisesti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 koska tämä valiokuntahan edellisellä parlamenttikaudella pyysi komissiota täytäntöönpanomaan muun muassa EU-lipun käytön olympialaisissa tai EU-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 Grazie, Navracic. E ora la parola. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Jean-François Jalk. Monsieur le commissaire désigné. Hyvä komission jäsenehdokas. Vuosi 2011 oli vapaaehtoisuuden teemavuosi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 Mielestäni vapaaehtoistyölle Euroopan tasolla on äh, paljonkin kysyntää tulevaisuudessa, mutta tätä tulee koordinoida, joten tuen kaikkin tavoin äh, niin kansallisen tason kuin Euroopan tasonkin vapaaehtoistyön parempaa koordinaatiota. Mielestäni tämä todella kannattaa, koska kyse on hyvästä jalosta toiminnasta. Ja seuraavaksi toinen kysymyskierros ja aloitamme Andrea Poksokorilla, joka on varapuheenjohtajamme. Hungarian. puheenjohtaja puhun Unkaria. Ryhmäni nimissä haluaisin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 ihmisiä koulutetaan osallistumaan aktiivisesti demokratiaan. Mitä teette poliittisen koulutuksen puolesta? Kevés lesz arra, hogy erre kimerítően válaszoljak. Rövid. Kiitoksia. Yritän vastata lyhyesti. Olen täysin tietoinen ja kanssanne samaa mieltä näistä ongelmista, joihin viittasitte. Ministerinä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 mielestäni kuitenkin tärkeä pieni askel kohti nuorison, nuorisomme demokratiatietoisuuden lisäämistä. On hyvin tärkeää, että kansalaiset oppivat jo koulussa kansalaisuudesta. Haluaisin myös mainita, että koulutuksen myös urheilun alalla on äärimmäisen tärkeää toimia muukalaisessa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 ollut äh, Unkarin hallituksen jäsen ja ähm, äh, Fidesz-puolueen ähm, johtajistoon kuulunut. Olette tehnyt uudistuksia, jotka liittyvät äh, kansalaisyhteiskuntaan ja olette mm, hallituksessanne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 tutkin tarkkaan teidän kirjalliset vastauksenne ja liikutuin siitä, että olette opettajaperheestä, mutta petyin siihen, että meitä pyydetään hyväksymään nimityksen ilman, että voimme teidät valita muiden joukosta –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 Grazie. E kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Isabella Adinolfi. Ente. Kiitoksia puheenjohtaja, komission jäsenehdokas. Ensinnäkin olen iloinen siitä, että otitte etäisyyttä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 että vastasitte äh, tähän äh, aika provokatiiviseen kysymykseen. Äh, ja seuraavaksi edustaja Mikela Soidrova, toinen varapuheenjohtaja. Kiitoksia. Hyvä komission jäsenehdokas. Toivoisin, että voisitte perustella investoinnin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 koulutuksen arviointijärjestelmää ähm, aiotte käyttää, OECDn äh, vai jonkun toisen, aiotteko tehdä yhteistyötä mm, näiden järjestöjen kanssa, aiotteko tukea rahoituksellisesti näiden tutkimusten tuloksia, koska OECDn tutkimuksia jossain jäsenvaltiossa tuetaan EU-budjetista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 olen nyt, mitä tulee ehdokkuuteenne, joka olette kansalaisuudesta vastuussa. Olette joutunut aika kovan paikkaan, koska Viktor Orbanin hallitus ei kunnioita näitä perussääntöjämme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 eurooppalaisen kansalaisaloitteen, joka otettiin Lissabonin sopimuksella käyttöön. Toisin sanoen komission jäsenehdokas, aiotteko tehdä lainsäädäntöehdotuksia mm, tulevista kansalaisaloitteista, vaikka sopimuksessa tämä ei olekaan mikään velvoite? Én úgy gondolom, Luulenpa, että onpa kysymys sitten kansalaisessa aloitteesta tai vetomusvaliokunnasta tai digitaaliajasta –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 kansalaiset, äh, sellaisetkin, joita asia ei äh, lainkaan näyttäisi kiinnostavan. Myös tekniset digitaaliset mahdollisuudet tulee ottaa huomioon niin, että kansalaiset todella äh, saavat olla mukana prosessissa. Ja komissiossa tulen kollegiossa tekemään yhteistyötä esimerkiksi Günther Otsingerin kanssa, joka tulee olemaan vastuussa juuri digitaalisesta kehityksestä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 puolesta. Siksipä tietosuojan myös Euroopan tasolla on toimittava ja uusi asetushan on ää, tulossa. Grazie. E, la parola ora. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Andras Jurk ITRE-valiokunnasta. Kiitos, rouva puheenjohtaja.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 oli kyse sitten kestävästä kehityksestä tai ilmastosta, niin nämä ovat asioita, jotka ovat erittäin tärkeitä ja voimme saavuttaa läpimurron Euroopan kilpailukyvyssä. Minä viittasin tähän jo vastauksissani edellisiin kysymyksiin. Eurooppalainen kilpailukyky on ensisijaisesti asia, joka liittyy koulutukseen, korkeakoulutukseen. Ja jos katsotte tätä tällaisena vertikaalisena ilmiönä esikoulusta yliopistoon asti, niin meidän täytyy pysyä kilpailukykyisenä koko matkalla. Meidän täytyy olla avoimia työmarkkinoille ja ihmisten pitää pystyä hyödyntämään sitä tietoa, jonka he ovat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 unionin äh, perusarvojen äh, valossa äh, torjuisitte vammaisiin lapsiin kohdistuvaa syrjintää. Kiitos. Nagyon fontos kérdés, és egy nagyon érz... Kiitos. Tämä on hyvin tärkeä asia, tämä on hyvin herkkä asia, koska on totta, että tein virheen. Puhuin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 Muito Presidente. Indigitado, continuar no... Arvoisa komission jäsenehdokas, minä haluaisin jatkaa valitettavasti hieman surullisella linjalla minäkin. Jos te olette vastuussa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 Ähm, tulen viiden tähden äh, liikkeestä, kuten äh, aikaisempi kollegani, me äh, perustamme työmme suoraan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 Eh, Kiitoksia. Seuraavaksi eh, kollega Rikke Carlson. Ja, tak, herr minister, for eh, deres forløbige svar. Kiitoksia nyt vastauksistanne. Salkkunnehan kattaa kysymyksiä, jotka itse asiassa pääasiassa kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan, mutta kyllähän teillä tulee olemaan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 luovia, eh, luovaa teollisuutta, luovia aloja. Tämä loisi uusia työpaikkoja ja kasvua. Kiitoksia kysymyksestänne. Niinhän se on. Kulttuuri ei ole mikään eh, kilpailun osa-alue. Siksipä meidän täytyy huolehtia kulttuurista. Minä olen siinä onnellisessa tilanteessa, että edeltäjäni komissiossa ja myös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 että poliittiset toimijat yksin eivät pystyneet edistymään, vaan meidän täytyy ottaa kansalaisjärjestöt mukaan. Kansalaisjärjestöt, jotka huolehtivat lasten oikeuksista ja me teimme tässä erittäin hyvää työtä. Ja kun torjuimme korruptiota, niin minä olin se, joka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 suhteen. Siksi onkin hämmästyttävää, että urheilua ei mainita teidän salkukuvauksessanne, toimeksianto kuvauksessanne. Urheiluhan kuuluu kaikille ihmisille ja näinhän jo onkin totesi, mitä teette, jotta urheilu saa tukea edelleen komissionkin taholta. Mitä teette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 Teljesen egyetértek, önnel abban a Olen täysin samaa mieltä kanssanne siitä, että koulutus on investointia tulevaisuuteen. Tällä hetkellä jäsenvaltiot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 uudistusten ja rakennemuutosten tulisi keskittyä alueille, jotka elvyttävät taloutta. Ja koulutus on yksi eh, näistä aloista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 että kasvupaketti, jonka hän on esitellyt, sisältää yhtenä tärkeänä osana koulutuksen. Minä teen kaikkeni, jotta koulutus on yksi prioriteeteissa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 tehty komissiossa mitään jatkoehdotuksia tähän suuntaan. Haluaisin tietää, saada vastauksen kahteen asiaan, koulutukseen ja infrastruktuuriin. Mitä aiotte tehdä, jotta koulujen urheiluohjelmia ja yleisesti ottaen opetusohjelmia parannettaisiin ja miten aiotte puuttua niihin ongelmiin, jotka liittyvät urheilurakenteiden ylläpitämiseen, erityisesti Kreikan kaltaisessa maassa, jotka ovat kovasti kärsineet taloudellisesta kriisistä. Kiitos. Tämä on suuri haaste, suuri ongelma, koska koulutuksessa ehkä liikaakin keskitytään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 oppia. Ehkäpä sitten, kun muut maat tästä kuulevat, nekin innostuvat. Minä haluaisin kyllä tämän tyyppistä vaihtoa. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron itselleni ja esitän kysymyksen komission jäsenehdokkaalle herra Navracic uudessa komissiossa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 meidän täytyy huomata, että Erasmus Plus voi tehdä hyvin paljon. Se voi edistää liikkuvuutta. Jos katsomme Saksan ja Ranskan sovinnon prosessia, se on ollut esimerkkinä monille meillä Euroopassa osallistua vaihtoohjelmiin, jossa nuoret voivat tavata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 Ajattelen valtion laitoksia, keinoa, jolla ihmiset voivat hoitaa asioita viranomaisten kanssa omalla kielellään. Commissioner designate sitten Sabine Verhaajan. Citizens. Komission jäsenehdokka. Tässä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 kansalaisten Eurooppa-hanke suunniteltiin tätä varten. Miten aiotte lähentää toimijanne kansalaisiin ja tehdä Euroopasta käsin kosketeltavan kansalaisille ja miten huomioitte sen, että tämän ohjelman budjetti on jälleen leikattu 24 prosentilla. Millaisen prioriteetin annatte tälle ohjelmalle ja miten aiotte torjua näitä leikkauksia budjetissa? Um,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 on todennut, että täytyy toimia ähm, sopivan aikataulun puitteissa. Viime viikolla komissio vastasi petivaliokunnalle ja totesi, että sen pyrkimyksenä on vastata äh, kolmen kuukauden sisällä. Äh, ja tämä vastaa myös sitä tavoitetta, jonka me omassa uudistuksessamme hyväksyimme.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 antaa loppupuheenvuoronsa ennen kuin päätämme kokouksen. Kiitos puheenjohtaja. Minä viittäkään minuuttia tarvitsen. Puheenjohtaja Kosta, arvoisat jäsenet, haluan kaikkia teitä kiittää tästä tilaisuudesta esitellä näkemykseni salkusta. Niin toivon, että tulevien viiden vuoden prioriteettini ovat tulleet teille selväksi. Meillä oli tänään hyvin suorapuheinen ja avoin keskustelu, ja näin pitää ollakin. Tämä on demokratia. Demokratiaa toiminnassa ja näin haluaisin suhteidemme toimivan jatkossakin. Sanoin alussa, että minulle olisi kunnia saada palvella Eurooppaa ja saada palvella teidän valiokuntanne. Kolme, kolme tuntia ja 45 minuuttia kysymystä myöhemmin en ole muuttanut mieltäni. Olen täysin vakuuttunut siitä, että voimme saada aikaan hienoja asioita, jos työskentelemme kumppaneina. Euroopan parlamentti on antanut arvokkaan tukensa Erasmus Plusalle, luovalle Euroopalle, merkittäville asioille, EITlle, eh, samoin ensimmäinen EU-talousarvio, jossa urheilu on mukana. Haluan kiittää tästä kaikesta. Eh, meitä on epäilty, mutta parlamentti ja komissio ovat yhdessä huolehtineet siitä, että oikeat ohjelmat saivat oikean budjetin. Jos minut vahvistetaan komission jäseneksi, lupaan, että ensimmäistä päivästä alkaen yhteistyömme tulee sujumaan erinomaisesti ja sitoudun tulemaan vieraksenne, kun vain niin toivotte, jotta voimme jatkaa tänään alkanutta keskustelua ja toivon, että keskustelu jatkossakin on yhtä avointa ja rehellisestä kuin tänään. Kiitos paljon. Sitten minä haluaisin tietenkin kiittää eh, jäseniä eh, heidän kysymyksistään, kulttuurivetomusvaliokunnan ja teollisuusvaliokunnan eh, jäseniä ja herra Navracicia hänen vastauksistaan ja myöskin ilmapiiristä, joka on täällä kuulemistilaisuudessa ollut, vastavuoroista kunnioituksesta, hiukan kitkeriäkin ääni on kuullut, mutta se kuuluu demokratiaan. Meillä on ollut avoin keskustelu Mm, mm, emmekä ole kierrelleet. Meillä on tässä nyt hyvin paljon elementtejä päätöksentekomme tueksi ja haluaisin muistuttaa varapuheenjohtajia ja koordinaattoria, että huomenna aamulla tapaamme suljetuin ovin ja arvioimme tätä kuulemistilaisuutta. Kiitän kaikkia myöskin sihteeristöä ja puheenjohtaja ystävällisesti kiittää myös tulkkeja heidän työstään, joka mahdollistaa monikielisyyden täällä parlamentissa. Kiitoksia. Thank you. Niin